Dear colleagues, it's with uh, some sadness, uh, but also a lot. No, äh, vähän suruisin mielin sanon, että tässä viimeistä kertaa toimin mm, puheenjohtajananne. Mutta ensin kertoisin siitä, että kielejä, tulkattavia kielä on 18 ja äh, todellakin äh, suora toisto menee tämäkin kokous, ja tämä on paperiton kokous. Muutama ilmoitusasia. Online-todisten hakuasia äh, lanserataan toinen päivä maaliskuuta. Ja kuten sanoin, tänään sitten äänestämme loppuraportista ja suositusluonnoksista. Ja varmasti voidaan sanoa, että tähän päättyy varsin intensiivinen työ. Liikkeellähän lähdettiin toinen päivä maaliskuuta. 27 kokouskertaa on ollut ja 47 kuulemista järjestetty. Varsin mm, paljon kirjallista mm, aineistoa on kerätty ja tutkimustietoa myöskin. Ja todellakin yhdessä on töitä tehty ja näin voidaan todeta, että työt saatiin valmiiksi aikataulun mukaisesti. Ja näin tapahtui nyt ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, kun tutkintavaliokunnasta on kyse, ja todellakin aikataulu piti. Voimme varmasti tänään äänestää oikein hyvästä, selkeästä mietinnöstä, joka on tärkeä ei pelkästään ähm, parlamentin kannalta, vaan myöskin komissiolle, neuvostolle ja ihan varsinaisesti ulkoiselle maailmallekin. Ja hyvät ja lämpimät kiitokset tässä vaiheessa esittelijöille, varjoesittelyä myöskin koordinaattoreille. Täytyy todeta, että koordinaattoritiimi oli varsin vahva. Loppujen lopuksi saimme kaikki ymmärtämään sen, että tätä tarvitaan ja tämä oli mahdollista ainoastaan koordinaattoreiden ja esittelyjen, varjoesittelyjen hyvän yhteistyön myötä myöskin asiantuntijat ansaitsevat kiitoksen ja myöskin kaikki lausuntoja täällä esittäneet. Ja tietysti myös komission väelle kiitokset. Komissio aina tarvittaessa oli valmis tulemaan paikalle. Ja myöskin kaikille parlamentin yksiköille kiitokset. Kiitos myös tulkeille. Monesti mentiin kymmenellä minuutilla, vartilla tai puolellakin tulla yliaikaan ja kaikki kuulemistilaisuudet saatiin myöskin transmittoitua ja kiitokset myöskin oikeudelliselle yksikölle. Sen tukea tarvittiin. Ja tutkinta, tutkimusyksikkömme myöskin oli tärkeä ja ilman muuta lämpimät kiitokset sihteeristön väelle, kunhan tämä tutkintapalvelu päättää työnsä. Heilläkin on varmasti hymy herkästä. 9. helmikuuta kokouksen eh, pöytäkirja löytyy sähköisesti ja näiden kahden pöytäkokouksen pöytäkirjat voidaan katsoa hyväksytyksi. Seuraavassa kokouksessa ei hyväksytä tietenkään enää tämän kokouksen päiväkirjaa, mutta kirjallista menettelyä käyttäen se saadaan myöskin vietyä läpi. Ja nyt sitten siirrymme äänestyksiin. Tässäkin muutama tiedotusasia. Tutkintavaliokuntasääntö on sellainen, että ainoastaan varsinaiset jäsenet ja pysyvät varajäsenet voivat äänestää tutkintavaliokuntaäänestyksessä. äänestyksessä jos täällä on muita, mm, jotka ovat aikoneet äänestää, niin tiedoksen, että se ei ole mahdollista. Toivottavasti teillä on kaikilla äänestyskortti mukananne, koska joskus joudumme tarkistamaan tuloksen ja sitten koneäänestyksellä myöskin loppuäänestys. Äänivaltaisia olemme 12 jäsentä on paikalla ja nyt testaamme laitteet. Ja kysyisin teiltä, Haluaisitteko osallistua eh, tulevaisuudessa johonkin toisen tutkintavaliokuntaan? Äänestys alkaa. Äänestys on käynnissä. Kolme EPP-ääntä liikaa. now? Two. Two? Two? Voilà. Now, now it's fine. Now it's fine, yes, thank you. So the, the vote is closed. The vote is closed. Äänestys päättyy. Olisikohan uh, ehdotuksia myös seuraavan tutkintavaliokunnan aiheesta, jos niin tänne vaan antakaa tulla. Sitten äänestämme raportti autoalan päästömittauksia käsittelevästä tutkimuksesta. Kappale 1, tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjä. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistamme koneellisesti tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan 15 hylätty. Sitten tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 17 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 24 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme kompromissin kaksi koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29. Lisäyksenä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tyhjä. Hylätty. 33 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan. epäselvä tilanne, eli tarkistamme koneellisesti tarkistus 6, 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmekymmentä yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. 35. Äänestys päättyy. Hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 740. Suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Ilmeisesti hyväksytty, mutta tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme koneellisesti tarkistus 49. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52-53 identtisinä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Ja kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 osa 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme koneellisesti 59 osa 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 64. Äänestys päättyy hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 80, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 86 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 87 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 88 puolesta. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus koneellisesti. Kyseessä tarkistus 88. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 89 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti hylätty, mutta kuitenkin tarkistamme koneellisesti. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Yksi aldeani niin liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 94 puolesta. Vastaan tyhjää. Vähän epäselväksi jäi. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksänkymmentäviisi osa yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytyltä näytti, mutta tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja 95 osa 2 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 96 suullisen tarkastuksen myötä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 suullinen tarkastus puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti 97. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan. Tarkistamme. Tarkistus 105. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 106-107 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 108 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 111 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 113 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 129 puolesta. 130 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 130. Tarkistamme koneellisesti tarkistus 130. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sata kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sata neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan ty, tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. <laughs> three. 143 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 144 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt kompromissi seitsemän. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 152 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 153 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 154 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 155 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan. Tämä ei ole selvä. Tarkistetaan. 158. Vote is open, sir. Äänestys alkaa. The vote is closed.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 vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 1, 175 puolesta. Aksi 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 176 puolesta. 178 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. 178. Eh, no Haluaisin pyytää, jos pystyn. Un Eh, Haluaisin pyytää, että äänestettäisiin tarkistuksesta 174 uudelleen, ja koska menimme niin kovaa vauhtia tässä, että minusta vaikuttaa siltä, että se kyllä hyväksyttiin. One seven, sorry, sorry, you want to... Siis haluatte tarkistaa 174. No, 174. 174. Äänestys alkaa. 174. 174. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt tarkistus 178. Siis äänestämme Tarkistamme koneellisesti 178. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt 180 ään puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää. Minä luulen, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. The vote is... Äänestys päättyy. Hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 191 puolesta vastaan. Tarkistetaan 191. Äänestys alkaa. With The vote's closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan ty, tarkistetaan 194. Kun äänestys alkaa, äänestys on päättynyt. Hyväks, hyväksytty. 19, Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Puolet jätti äänestämättä. 198. Äänestys alkaa. We do it again, sorry. One, nine... Siis 1198 äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan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 vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää. Oh, oh, oh. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja tarkoitus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pidämme tauon parisen minuuttia niin, että poliisineuvot ryhmät voivat nyt sitten määritellä loppullisesti kantansa. Colleagues, I think we're ready to... Hyvät kollegat, me olemme varmaankin valmiita äänestämään nimenhuutoäänestyksenä. Nimenhuutoäänestyksenä. Kertoisin kollegoille, että tässä ei ole kysymys siitä, että äänestetään koko mietinnöstä, vaan itse näistä koko raportin Faktaosioista, Eli yksi yhtenäinen äänestys kaikesta näistä. Äänestys alkaa nyt. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Oikein kiva tulos tuli tästä. Congratulations to the rapport. Onnittelut yhteisesittelyä. Haluaisin kertoa esittelyille, että en äänestänyt itse, koska ryhmän äänestäjällä oli täysimääräisesti paikalla, mutta joka tapauksessa olisin äänestänyt tämän puolesta. Siirrymme toiseen äänestykseen suositusluonnokset autoalan päästömittauksen käsittelevän tutkinnan perusteella. Aloitamme kompromissi numero ykkösestä äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistukset 10 ja 11 ovat identtisiä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanpa koneellisesti 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. N. Tarkistus 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 29 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9. Haluatteko tarkistaa tarkistuksen 29 äänestys alkaa? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty 32 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty 31 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty 33 puolesta. Vastaan. Tyhjä Hyväksytty 34 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty 35, 36 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty 37 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty 38. 39 puheenjohtajakorja puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 40 puolesta. Haluatteko tarkistaa 39? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 40 puolesta Minä en äänestä, koska ryhmässä on täysimääräisesti äänestäjiä. Muuten äänestäisin. 40 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. No tarkistetaan tämä koneellisesti. Tarkistetaan. 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 53 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 54 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan, vastaan. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 58. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 61 puolesta vastaan. Tästä ei nyt tullut selvä. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 62, osa 1 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 62 osa 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 78 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. Seuraavaksi 79 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 84 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 85 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 86 ja 87 ovat identtisiä äänet puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 88 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 89 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 90-91 ovat identtisiä. Äänet puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 92 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 93 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 95 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 96 puolesta. 96. 84 seuraavaksi puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 96 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 96 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 97. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 98 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 99. Kahdessa osassa ensimmäinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Osa kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Osa 2. Tarkistus 99. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Seuraavaksi tarkistus 100 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 101 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 102 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 103 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Seuraavaksi 104 puolesta. Vastaan. Tyhjää tyhjää. Tarkistetaanpa tämä 104. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 105 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 106 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 ja 110 puolesta vastaan tyhjä hylä, hyväksytty puheenjohtajakorja. 111 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 113 ja 114 puolesta. Vastaan tyhjää. Hieman epäselväksi jäi, koska ryhmät äänestivät hieman eri tavalla. Tuossa tarkistetaanko koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. 115 ja 116 yhdessä puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys ei päätykään vielä, vaan nyt. Hylätty. Seuraavaksi 120 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 122 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä. 122 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Mutta ette oikein nosta käsiänne korkealle. Minun on vaikea nähdä, miten äänestätte. Pyytäisin, että jaksatte vielä muutama sivu jäljellä. 123 puolesta. Vastaan. Hyvä. Tyhjä selkeästi hylätty. 1, 2, 4 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 125 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 126 ja 127 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 128 puolesta vastaan Hylätty. Ah, tyhjätään nyt vielä. Ei tyhjää niin. No, tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 130 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 133. Puheenjohtaja korjaa 129 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 132 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 134 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 137 puolesta. Vastaan. No tästä ei nyt taas tullut selvää. Tarkistetaan tämä. 137 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 138 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 139 ja 140 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 147 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 150 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 152 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 153 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 154 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty 155 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 156 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt meillä on äh, Bonifen suullinen tarkistus. Kaikille tämä siis sopii, että äänestämme tästä suullisesta tarkistuksesta äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 161 kahdessa osassa, osa yksi puolesta. Vastaan, tyhjä, hyväksytty osa kaksi puolesta. Vastaan, tyhjä, hylätty. 162 puolesta. Vastaan, tyhjä, hylätty. 163 puolesta. Vastaan, tyhjä Hyväksytty. 164 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 165 puolesta. Vastaan. tyhjä hylätty. 167 puolesta. Vastaan. tyhjä hyväksytty. 166 puolesta. Vastaan. tyhjä hyväksytty. 168 puolesta. Vastaan. tyhjä hyväksytty. 169 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 170 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 171 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty 172 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty 173 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty 174 puolesta vastaan, tyhjää hylätty 175 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 176 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää. No ei tullut selvää. Tarkistetaan. 178 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 180 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Kahdessa osassa ensimmäinen osa. Puolesta. Ka- toinen osa siis ensimmäinen osa vastaan, tyhjää. Hyväksytty. No, ei nyt mennä liian vauhdilla. Osa kaksi puolesta. Vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Seuraavaksi loppuäänestyksin Haluaako joku vielä pienen tauon tähän pyytää? Ei, selvä. Nimenhuuto äänestyksenä, äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja loistava tulos. Ja suuret onnittelut. Suuret onnittelut esittelijöillemme, varjoesittelijöille, teille kaikille. Ja jos muita asioita ei ole, niin näemme täysistunnossa. Ja lupaan teille, että me kyllä tulemme juhlimaan tätä kohvilla. Me saimme erittäin hyvän lopputuloksenkintavaliokunnastamme. Ja toivottaisin tälle myös paljon menestystä täysistuntoon. Kiitos.